komissiolle. Kysymyksen esittäjä Parish, maaseudun, maatalouden ja maaseudun kehityksen valiokunta, aiheena Välimeren ruokavalio. Tätä valio, ruokavaliota mekin täällä seuraamme hyvin tuloksin. Annan puheenvuoron herra Parishille viisi minuuttia. Voitte esitellä kysymyksenne. Well, well, Mr. President, I'm delighted that Herra puhemies, olen iloinen siitä, että käytätte tätä Välimeren ruokavalioa ja se on näyttänyt tepsivän. Agrivaliokunnan valiokunnan puheenjohtajana voin jo sanoa, että me käsittelemme monia asioita. Ensin tärkeää asiaa, kuten eläinkuljetukset ja nyt toista tärkeää asiaa Välimeren ruokavalioa. Puheenjohtajan ominaisuudessa keskeisimpänä tehtävänäni niin on valiokunnassa varmistaa, että kun 16. heinäkuuta 2007 järjestettiin neuvoston kokous, niin komissio vahvisti ajatuksensa sille, että Välimeren ruokavalio nimetään Unescon maailmanperintökohteeksi ja tätä käsitellään Unescon vastaavassa komiteassa vuonna 2009. Ja kysyisin, että onko komissio suunnitellut erityistä koordinoitua strategiaa nimeämisen varmistamiseksi. Asiat etenevät nimittäin nyt hyvin nopeasti. Minä edustan täällä siis agrivaliokuntaa, mutta uskon, että edustan täällä nyt kaikkia silloin, kun puhutaan ruokavaliosta, sillä hienoa Euroopassa on se, että meillä on olemassa monimuotoisuutta ja eri kulttuureja. Ja monestihan juuri ruoka tottumukset liittyvät kulttuuriin. Välimeren ruokavalio on hieno, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Siitä voitaisiin pitkään vaikka kuinka pitkään, mutta kyse on ruokavaliosta, joka pitää sisällään hedelmiä, kalaa, vihanneksia. Se on maukas, terveellinen valiokunta ja kuten näette, itse olen tämän ruokavalion suuri ihailija. Se on myöskin siis terveellinen ruokavalio, antioksidantteja ja muita ainesosia siitä löytyy, jotka parantavat terveyttä ja vähentävät kolesterolitasoa ja vähentävät vaaraa sairastua dementiaan. Ja kun menee Välimeren alueelle, niin havaitsette, etteivät ainoastaan paikallisväestö, vaan myöskin siellä vierailevat turistit nauttivat alueen ruokavaliosta auringon lisäksi. Ja meidän täytyy vakavasti suhtautua myös tähän asiaan, kun havaitsemme päivä päivältä, että kaikkia asioita ollaan yhdenmukaistamassa. Uudet sukupolvet joutuvat pikaruokaketjujen mainosten uhriksi ja nämä ruokaketjut valtavat yhä suurempia alueita, mutta meidän täytyy muistaa, että tietenkin pikaruokaketjujakin tarvitaan, mutta olisi valitettavaa, jos tulevaisuudessa Euroopan halki matkustettaessa sappuskaksi tarjottaisiin vain ainoastaan pikaruokaa. Erityisesti Yhdysvaltain länsirannikolla ei ole oikeastaan tarjolla mitään muuta kuin hampurilaisia, joten sitä me emme täällä Euroopassa kaipaa. Joten meidän täytyy tukea Välimeren ruokavalio ja minun mielestäni on hyvä asia monimuotoisuutta silmällä pitäen ja jatkossa meidän täytyy tarkistella myöskin muun tyyppisiä ruokavalioita, sillä haluan sanoa suoraan, että olen vahvasti tukemaassa Välimeren ruokavalioa, mutta en ole täällä agrivalikunnan puheenjohtajan ominaisuudessa paikalla vain ainoastaan tukeakseni kyseistä ruokavaliota, sillä Euroopan unionin alueelta löytyy yhtä hyviä ruokavalioita, jotka ovat toisen tyyppisiä. Mutta mielestäni tämä on askel oikeaan suuntaan ja minä todellakin kysyisin nyt komissiolta, että miten aiotte toimia tukeaksenne tätä ehdokkuutta, sillä me todellakin toivomme, että tämä Välimeren ruokavalio saa jalansijaansa ja että jatkossa sitä olisi runsaan määrin tarjolla. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Ferris. Sitten komission jäsen Spiedler. Voitte vastata komission nimissä, olkaa hyvä. Vážený pane předsedo, vážené dámy poslanky. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aluksi haluaisin korostaa, kuinka tärkeä terveellinen ruokavalio on sairauksien torjunnassa. Te parlamentin jäsenet tiedätte, että valkoisessa kirjassa, joka liittyy terveysongelmiin, ruokavalion suhteen, ylipainoon, liikalihavuuteen, ja joka hyväksyttiin komissiossa 30. toukokuuta 2007. Siinä on yhdistetty kaikki yhteisön politiikan alat, jotka voivat vaikuttaa siihen, että parannetaan ruokailutottumuksia ja torjutaan liikalihavuutta. Tähän liittyy toimenpiteitä julkisen terveydenhuollon alalla kuljetukseen, aluepolitiikkaan, urheiluun, koulutukseen, tilastoihin ja myöskin maatalouspolitiikkaan. Ja yksi parhaita esimerkkejä on komission aloite eli kouluhedelmäaloite. Tarkoituksena on auttaa lapsiamme saamaan terve alkuelämälle ja tämä käynnistetään kouluvuonna 2009-2010 ja vuosibudjetti on 90 miljoonaa euroa vuodessa ja me toimitamme siis kouluihin tuoreita hedelmiä vihanneksia. Sitten nämä kysymykset, jotka liittyvät Välimeren ruokavalioon ja se, että siitä tehtäisiin Unescon maailmanperintökohde. Edeltäjäni Markus Kiprianu korosti tätä aihetta neuvostossa heinäkuussa 2007 ja komissio pitää tätä aloitetta hyvänä. Tämä voi vahvistaa terveellisiä ruokatottumuksia ympäri EUta, mutta Euroopan komissio, komissiolla ei ole valtuuksia tukea sitä, että tästä tehtäisiin Unescon maailmanperintökohde, koska komissio ei ole Unescon jäsen, ja näin ollen se ei voi olla mukana myöskään päätöksenteossa. Kuitenkin toivon, että jäsenvaltiot onnistuvat tässä ja saavat tukea toisilta EUn jäsenvaltioilta. Hyvä komission jäsen, nyt aloitamme ryhmien puheenvuorot. Aivan ensiksi puheenvuoro Rosa Miguelesille PSC-ryhmän nimissä kolme minuuttia. Aivan ensiksi haluaisin kiittää komissiota tuesta, jota hän on jälleen osoittanut, mitä tulee tähän Välimeren ruokavalion nimeämiselle UNESCO maailman perintökohteeksi. Nyt kun kuuntelen komission vastauksen, on tärkeää muistaa se, että käsittelemme kulttuurista tuotetta ja ruokavalio on paljon laajempi mm, käsite kuin eh, ruokavaliomalli. Kuten Paris sanoi, eh, Välimeren ruokavaliolla on erittäin merkittävä suuri merkitys eh, terveyteen ja sairauksien välttämiseen. Ähm, Välimeren ruokavalio käsite kuitenkin on vielä laajempi. Siihen liittyy elämäntapa, tapa jakaa elintarvikkeita, nauttia niitä seurassa. Siihen liittyy tietyn tyyppinen maisema ja yhteiskunta, joka on vuosisatojen kuluessa – kehittänyt suoranaisen taiteen ja erilaisia juhliakin tämän rokavalion ympärille minulle ja muille. Välimeren ruokavalio on tärkeää. On hyvä, että se on ehdolla maailmanperintökohteeksi. kohteeksi. Olemme sitä mieltä, että vaikka komissio ei olekaan Unescon jäsen, jonka tiedämme, ja vaikka se ei osallistu päätöksentekoprosessiin, ja tämänkin tiesimme, niin komissio kuitenkin voi tukea epäsuoralla tavalla tätä ehdokkuutta, jolla voisi olla myönteisiä vaikutuksia niihin henkilöihin, jotka osallistuvat äänestysprosessiin. Yksi mahdollisuus olisi Euroopan komission virallinen tuen anto ehdokkuudelle on muitakin kansainvälisiä järjestöjä, kuten FAO tai tiedeyhteisö, elintarvikejärjestö, jotka tekevät tämän tyyppisiä tukijulistuksia. Olemme sitä mieltä, että komission olisi ryhdyttävä konkreettisiin rajatelistäviin hankkeisiin. Olemme nyt kulttuurisen vuoropuhelun teemavuotta viettämässä yksi toinen ehdokas tuleekin naapuristamme Marokosta. Kuten sanoitte, komissionkin etun kuuluu sellaisen ruokavalion edistäminen, joka, edistäminen, joka on eurooppalaisen terveyden parantava. Komissio voisi harjoittaa diplomaattista työtä komissio nauttaa, nauttii arvostusta erityisesti yhteisen ulkopuolella ja Välimeren ja EUnkin ulkopuolella. Näin ollen komissio voisi järjestää toimia ja tehdä yhteistyötä toimien suhteen, joilla tätä asiaa voitaisiin edistää tulevina kuukausina. Kiitoksia. La palabra. Kiitokset Rauha Seuraavaksi puheenvuoron saa ALDE-ryhmän nimissä Herra Hatsimarkakis, olkaa hyvä. Aika kaksi minuuttia. Mikro, mikro, mikro. Vielen Dank, Kiitokset Neil Paris tästä kysymyksestä ja kiitokset komissio vastauksesta. Eurooppaa kadehditaan maailmassa monestakin syystä. Meidän muotimme, elämäntapamme, muun muassa, ja myös ravintomme vuoksi. Ja eurooppalaisena meidän tulisi tuoda esiin entistä enemmän Välimeren ruokavaliota, joka on erittäin terveellinen, hyvin tyypillinen esimerkiksi Kreetalle, Etelä-Italialle ja Kreikalle. Tästähän tämä nimikin tulee. Ja komission jäsen tuossa totesi, että pohjana on oliiviöljy. Ja komissiolle toteaisin, että tämä erittäin eurooppalainen tuote tarvitsee entistä parempaa suojelua. Lisäksi runsaskuituinen leipä, paljon vihanneksia ja hedelmiä, kalaa ja vähän maitotuotteita, mutta myös viiniä. Tässä tämä ruokavalion perusta. Ja tieteellisesti on todistettu ja todettu British Medical Journal syyskuulta 2008 on osoittanut, että sydän- ja verisuonitautien määrä vähenee Välimeren ruokavalion pohjalta. Samoin nämä kakkostyypin diabetes, samoin syöpä, Alzheimerin tauti ja Parkinsonin tauti. Kaikkien näiden vaikutuksia voidaan lieventää. Katsokaa kreetalaisia, katsokaa kuinka pitkään he elävät. Minun isäni muun muassa tulee tuolta saarelta, on hyvin pitkäikäinen niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa Välimeren ruokavalio saa yhä enemmän kannattajia ja hienoa, että tätä asiaa myös komissiossa ajetaan. Mutta kun, jos Kiina ja Intia eh, siirtyvät yhä enemmän eh, käyttämään amerikkalaista ruokavaliota, niin tämä, mm, tällä on todella suuria, suuria vaikutuksia maailman väestön. Terveydentila heikkenee, eh, samoin eläinten Äh, lihan kasvatuksen käytettävien eläinten äh, tilanne heikkenee ja niin edelleen. Joten todella kiitän äh, Neil Parishia tästä aloitteesta. Kiitoksia. Seuraavaksi UN-ryhmän e nimissä minuutti, herra Musumeci. Presidente, signor commissario, colleghi. La decisione dell'Unione Europea di sostenere... Komission jäsen kollegat, päätös tukea nimitystä Välimeren ruokavaliolle kulttuuriperinnöksi Unesco-listalla muistuttaa meistä siitä tarpeesta puolustaa omaa identiteettiämme kansoina, kansakuntina, jotka tulevat tietyltä alueelta. Italia, Espanja, Kreikka, Marokko ovat tässä keskeisiä, mutta ei voida rajoittautua vain tähän näihin valtioihin täytyy uudelleen tämä, link, tämä yhteys vahvistaa, joka on maataloustuotteiden välillä ja sen välillä, mitä näemme ruokapöydässämme päivittäin. Muistutamme ihmisiä tarpeesta, että täytyy olla terve mieli, terve ruumis äh, ruoalla, joka on luonnollinen, jos ei ole lisäaineita eikä kemiallisia aineita eikä säilöntäaineita. Tieteellinen komitea on saanut aikaan, saanut kokoon paljon näyttöä ja tiedämme, että se on hyvä terveydellemme. Esimerkiksi tämä oliiviöljy, kylmäpuristettu, Sisilian punaiset appelsiinit, jossa on niin paljon aksidontteja. Yhteenvetona sanon, että toivon, että tähän todellakin tartutaan muissakin välimeren valtioissa ja että saamme aikaan erityisen strategian, jotta komissio pystyy ottamaan tässä johtoaseman ja todellakin viemään tätä eteenpäin hyvin voimakkaasti. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten GNGL-ryhmän nimissä kollega Pedro Guerrero, kaksi minuuttia serão de saudar as iniciativas que procurem promover e salvaguardar. Kiitos. Haluaisin sanoa, kuinka iloinen olen siitä, että tämä aloite on tehty ja että halutaan puuttua ihmisten ravitsemukseen ja halutaan edistää Välimeren ruokavaliota ruokavaliona, joka on tällainen henkinen omaisuus, jonka, henkinen perintö, joka, jonka Unescokin on nyt tunnustanut. Kyseessä on äh, ravitsemus, jota käytetään kaikissa Välimeren maissa ja jonka ravintoalan asiantuntijatkin ovat äh, tunnustaneet terveelliseksi. Siellä syödään paljon kalaa, viljoja, hedelmiä, vihanneksia, viiniä, oliiviöljyä ja niin edelleen on yhä vähemmän kuitenkin kansalaisia, jotka noudattavat tällaisia terveydelle hyödyllisiä ravintoja ja täten meidän täytyisi saada aikaan myöskin jonkinlaista tiedotuspolitiikkaa. Meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin myöskin pienviljelijöiden, perheviljelmysten kohdalla kaikilla näillä alueilla, jotta todellakin taataan näille maanviljelijöille riittävä tulotaso jotta he voivat jatkaa näiden perinteisten tuotteiden tuottamista ja voidaan suosia lähimarkkinaperiaatetta tämänhetkisiä toimenpiteitä täytyy parantaa ja meidän täytyy mahdollistaa se, että kaikki tämä tietotaito myös säilyy, jotta tällaisia laadukkaita perinteisiä tuotteita voidaan jatkossakin tuottaa. Kaikki nämä kysymykset kuuluvat komission käsiteltäviksi. Kiitoksia herra Guerreiro. Seuraavaksi kuulemme Komission missä puhuvia jäseniä näistä ensimmäisenä Kapulle Santos kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Mikrofono. Mikro. Mikrofoni päälle. Signor Presidente, caros colegas, não é fácil que un mesmo tema congregue. Hyvät kuulijat, ei ole helppoa käsitellä tällaista aihetta. Tässä on kolme asiaa. Talous, terveys ja maantiede. Tässä nämä asiat tulevat yhteen. Terveyden yhteydessä ei ole mitään epäilystä siitä, että näitä etuja on Välimeren ruokavaliolla, joka perustuu tuoreisiin tuotteisiin ja paikallisiin viljoihin, riisiin, kuivatuihin hedelmiin ja paikalliseen puutarhaviljelyyn, kalatuotteisiin, oliviöljyyn ja viiniin kulttuurisesta näkökulmasta tuotantojärjestelmät ja jalostusjärjestelmät ovat siis mainitut. Ja niihin kuuluu hyvin äh, antiikkisia traditioita, jotka tulevat roomalaisilta ja kreikkalaisilta. Äh, tällaisia käytetään vieläkin äh, Välimeren yhteisöissä taloudelliselta kannalta. Kalastuksen, maatalouden, osat, jotka tässä Välimeren ruokavälissä ovat mukana, niin ne, ne voivat antaa valtavan panoksen Välimeren alueen taloudelliseen elämään, ja tämä täytyy pitää voimassa ja yllä. Ja erityisesti maatalouden tilanteessa Välimeren maatalous on yksi kilpailukykyisimmistä Euroopan unionissa ja sitä kannattaa hyödyttää YMPn jatkotukitoimilla. Uskoakseni meidän pitäisi Espanjan viranomaisia onnitella siitä, että he ovat panneet alulle tämän eh, prosessi, jossa halutaan saada hyväksytyksi paljon perintökohteeksi. EU tätä pitäisi tukea, koska ei ole pelkästään Välimeren maiden intressissä tämä, vaan koko EUn intressissä tämä asia. Kiitoksia paljon puhemies. Ja nyt minuutin jotain Signor Presidente, signor Commissario l'obesità sta diventando un grave e direi grosso problema in tutti. Kiitos. Minun täytyy sanoa, että Euroopassa eh, lihavuus eh, ja varsinkin nuorten keskuudessa lihavuus on vakava ongelma tänä päivänä. On tehty paljonkin tutkimuksia ja ne kaikki osoittavat siihen suuntaan, että meidän tulisi palata Välimeren eh, ruokavalion piiriin eikä tämä rahoituskriisikään tätä ruokavaliota voi asettaa kyseenalaiseksi. Herra Carino, joka on hyvin kuuluisa italialainen ja hän kuului tähän tutkimusryhmään, jossa Välimeren ruokavaliota tutkittiin. Hän puolustaa sitä, että palattaisiin luonnon helmaan perinteisiin, perinteisiin ruokavalioihin. Ja täten Välimeren ruokavaliossa ei ole kysymys ainoastaan pastasta, vaan siinä on myöskin kysymys siitä, että liikutaan paljon, on tietynlainen elämäntapa, nautitaan kohtuullisesti viiniä, nautitaan öljyä, öljyä ja täten kolesterolitasot lähtevät alaspäin ja nautitaan kohtuullisesti viiniä, koska siinä on antioksidantteja. Italialaisilla on pitkäikäisyyden ennätys käsissään. Ja kuitenkin, ja heidän myöskin tämä kehonindeksi on parasta luokkaansa Euroopassa meidän täytyisi antaa tunnustusta Välimeren ruokavaliolle ruokavaliona, joka on todellakin tällainen maailman perintö. Komission täytyy toimia toivon mukaan tämän, tähän suuntaan. Quanto tempo, presidente? Un minuto e Paljonko minulla on puheaikaa, puhemies? Puolitoista minuuttia. Presidente, signor... Kiitoksia puhemies. Varahin puhemies, komission jäsen. Olen erittäin kiitollinen siitä, että erityisesti Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan puheenjohtaja kollega Parrish on esittänyt tämän suullisen kysymyksen valiokunnassamme järjestetyn kuulemistilaisuuden jälkeen. Joka tapauksessa on niin, että Välimeren ruokavalio – kuuluu maan osamme historialliseen ja kulttuuriperintöön. Me samoin tiedämme, miten hyväksi se on ihmisille. Komissiohan on viitannut tähän myös valkoisessa kirjassaan liikalihavuudesta. Viitannut siis siihen, että Välimeren ruokavalio on äh, terveydelle erittäin hyväksi ja tämähän on nyt myös tieteellisesti todistettu. Ulkomailla myös Yhdysvalloissa tämä on tiedossa. Ei saa olla niin, että äh, Välimeren ruokavalion suosion lisääntyessä se jotenkin muuttuu. Ei vaan meidän täytyy todella suojella – Äh, Välimeren ruokavaliota, säilyttää se ennallaan. Ja komission jäsenelle toteaisin, että ne, e, e, meillä on äh, ravintokulttuurissamme muitakin äh, rikkauksia. Euroopassa on erittäin paljon säilytettävää, joten komission jäsen, jatkakaa samalla linjalla ja pyrkikää siihen, että tämä aloite tunnustetaan. Te totesitte, että teillä ei ole päätösvaltaa UNESCO-menettelyssä, mutta kyllä, te toki voitte toimia ö, diplomaattisesti. Kiitoksia sitten Batilokio minuutti. Mediterranea lo confermano copiosi studi favorisce la lotta contro obesità e malattie. Puhemies, tiedämme, e, että välimeren ruokavalio voi auttaa lihavuuden vähentämisessä mutta myöskin sydän- ja Mutta tässä emme yritä pakottaa Välimeren ruokavaliota kautta Euroopan käytettäväksi. Mutta se, mitä voimme tehdä, voimme kiinnittää huomiota siihen, mikä tekee sitä erityisen ja mitkä sen erityiset hy- hyvät puolet ovat. Voimme yrittää yksilöidä mielestäni näitä aineksia ja osatekijöitä siitä, että mikä tekee sen niin erityiseksi. Ja, ja yritämme varmistaa niin, että näitä tuotteita sitten suojelemme, näitä maataloustuotteita eh, ympäristöllisiltä käsiviltä vaikutuksilta. Sitä kannattaa kyllä puolustaa näitä asioita ja tukea eh, ihan maailmanlaajuisella tasolla. Tätä voidaan eh, ottaa käyttöön muuallakin osana eurooppalaista perintöä, osana globalisaatiokitikyyksiä presidente. Tenemos... Kiitoksia. Nyt minulla on vielä muita puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisenä kollega Sikiaski. Välimeren ruokavalio ansaitsee tukea myöskin muista näkökohdista. Supermarket-ruoan eh, ja fast foodin hallitsemassa maailmassa tämä ruokavalio on erityisen hyvä terveyden kannalta. Se on tulosta pitkistä traditioista sukupolvi, kautta sukupolvien. Euroopassa on ylipainon ongelma. Se koskee myös minua. Ja nämä tilastoluvut ovat hälyttäviä. Yksi tavoista tässä auttaa on se, että tuetaan esimerkiksi tällaisia diettejä kuten Välimeren ruokavalio. Se vähentää riskiä, että tulisi sydän- ja verisuonitauteja, erityisesti mitä koskee sydäntauteihin ja myöskin syöpää estää. Ja se positiivisesti vaikuttaa myös keskimääräisen elinikäämme. Kiitoksia. Gracias, kollega. Kiitokset, kollega. Nyt puheenvuoron saa herra Matsakis. Herra puhemies, hyvä komission jäsen. Ruokavalio tiedetään, että se vaikuttaa terveyteen ja on tutkimustulosta siitä, että Välimeren ruokavalio jota noudatetaan esimerkiksi Kyproksella ja, ja Kreetalla, se johtaa pidempään ikään kuin taas amerikkalainen vaikutus, tällainen roskaruokadietti ja teollisesti tuotetut sipsit ja muut, ne johtavat tautitäyteiseen elämään ja tämä vaikuttaa aivan erityisesti lapsiin. Eli tuleeko komissio tekemään enemmän, paljon enemmän, jotta varmistettaisiin se, että jäsenvaltiot tehokkaalla tavalla edistävät Välimeren ruokavaliota kouluissa ja jopa kieltäisivät sellaisten ruokavalioiden levittämisen, joka osoitetusti levittää tauteja. Itse asiassa en ymmärtänyt, miksi Unescon jäseniä ei tässä asiassa oltaisi, koska... Tomasevska. Sitten puheenvuoron saa rouva Tomasevska, olkaa hyvä. Panie przewodniczący. Le- Anteeksi, puhemies. on parempi syödä hyvin ja pysyä terveenä kuin olla sairaus ja sitten parantaa itsensä edes uudenaikaisilla lääkkeillä. Myöskin kolesterolilääkehoito on kalliimpaa kuin tällainen hyvä ruokavalio. On hyvä perustautua tällaisiin pitkiin hyviin traditioihin. Tämä Välimeren ruokavalio estää esimerkiksi ylipainoa. Olen iloinen siitä, että UNESCO on hyväksynyt tämän maailmanperistökohteeksi. Kiitoksia. Kiitos kollega. Kiitokset, rouva kollega. Ja tämän keskustelun päättää minun nimi kaimani herra Martínez. Olen iloinen siitä, että britti herra Parish jätti käsiteltäväksi tämän tekstin, koska 2000 vuotta sitten roomalaiset olivat aivan oikeassa mennessään iso britanniaan ja veivät sinne oliiviöljyä ja viiniä. Mutta mutta symbolisesti ei ole kovinkaan järkevää, että elintarvikevirasto olisi sijoitettu Helsinkiin, eikä olisi kovinkaan järkevää, että komissio ottaisi hieman takapakkia seuraavissa asioissa. Esimerkiksi tulisi pysäyttää nämä aggressiot, joita on kohdistettu olivinviljelijöihin kaikkialla Euroopassa – tulisi lopettaa ne aggressiot, joita on kohdistettu tonnikalan kalastajiin Värimeren alueella ja myöskin ne aggressiot, joita on kohdistettu viininviljelijöihin monissa maissa. Pyytäisin herra Barroso myöskin sitten Portugalissa on järjestänyt isot juhlat, jossa tarjottiin viiniä ja muita herkkuja. Komissaari. Kiitokset Martínez ja lopuksi puheenvuoron saa komission jäsen Spidla. Olkaa hyvä. Dámy a panove komise eh, na základě Euroopan unionin komissio perustaa tähän joka tässä valkoisessa paperissa on mukana. Niin sen perusteella komissio tukee kaikkia ehdotuksia ja suosituksia, jotka johtavat terveelliseen ruokavalioon. Komissio aktiivisesti tukee näitä kaikkia aloitteita. Kuitenkin emme voi tukea vain hyvin eh, tällaisia kapea-alaisia eh, ruokavalioita. Erityisesti sen vuoksi, että on suuria eroja yksittäisten jäsenvaltioiden välillä, kuten myöskin alueiden välillä. Tietysti on myös eloja yksittäisten välimeren valtioiden välillä. Se ei kuitenkaan tarkoita missään tapauksessa sitä, että se mitä olen nyt todennut alustuksessani, se, että Siis se, että komissio vahvasti tukee tätä aloitetta Välimeren ruokavaliosta, että se otettaisiin maailmanperintökohteeksi Unescossa, niin tietysti sitä tuemme. Vaikkakin emme ole Unescon jäsen, niin olen silti varma, että on tapoja, joilla voimme parantaa nimeämisen mahdollisuuksia ja sitä tukea. Hyvät kuulijat, haluaisin kommentoida vain yhtä näistä puheenvuoroista, jonka kanssa olen eri mieltä. En näe mitään syytä todellakaan, sillä tarvioitaisiin uudelleen viraston sijoittamista Suomeen. En todellakaan näe mitään syytä sille. Minulla ei ole mitään epäilystä siitä, että ihmiset, jotka ovat lähellä virastoja, jotka siellä työskentelevät, ovat varma, että he ovat täysin pystyväisiä suojelemaan ja täyttämään viraston toimivaltuuden ja tehtävän. Uskon, että tämän viraston sijoittaminen ja sijoituspaikka valittiin oikein. No siis jäi... Kiitokset komission jäsen. En tiedä, onko tässä nyt suuria erimielisyyksiä jäsenvaltioiden tai ryhmien välillä, mutta ainakaan tässä keskustelussa mielestäni mitään erimielisyyksiä äh, Saksan Puolan, Ison-Britannian, Portugalin, Espanjan, Kyproksen eh, edustajien välillä ei ole ollut. Kaikki ovat olleet täysin yksimielisiä tukiessaan tätä aloitetta. Suuret kiitokset kaikille. Kollegat, nyt keskeytämme istunnon muutamaksi minuutiksi. Tämä keskustelu päättyi hieman etuajassa. Ja Pidimme tätä eri, tai tämä oli erittäin hyvä alku täysistunnollemme näin vuoden aluksi. Me keskeytämme hetkeksi ja sitten äänestetään. Muy bien,